taloudellisen koordinaation politiikkaa ja vuoden 2014 prioriteetteja. Tämän mietinnön on esitellyt Niels Turvalds. Meillä on 28 tarkistusta ja neljä kompromissitarkistusta, jotka esittelijä on ehdottanut. Nyt antaisin Niels Turvaldsille puheenvuoron, jotta hän esittelisi meille nämä kompromissitarkistukset ja kantansa. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. No eipä tässä juurikaan ole sanottavaa enää. Miltei kaikki on jo aiemminkin todettu. Muutama pieni korjaus kompromisseihin. Ja todennäköinen suullinen tarkistus, jos ymmärsin oikein SED-ryhmältä muissa tapauksissa. Äänestysluettelo on sinänsä aika selvä. Très bien, alors nous allons pouvoir passer au... Oikein hieno voimmekin sitten siirtyä äänestyksen tarkistus yksi. Esittelijä tukee puolesta. Kiitoksia vastaan. Kukaan ei sitä vastaan, kukaan ei äänestä tyhjää. Tarkistus numero kaksi. Esittelijä tukee puolesta. Kiitoksia. Vastaan. Kukaan ei äänestä vastaan, kukaan ei äänestä tyhjää. Kompromissitarkistus numero yksi. Kappaleesta kaksi. Esittelijä tukee luonnollisesti puolesta. Kiitoksia. Vastaan. Kaksi vastaan. Tyhjää. Kukaan ei äänestä tyhjää. Siirrymme nyt tarkistuksen numero neljä täsmennys. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Kiitoksia. Tyhjää. Hylätty. Kompromissitarkistus numero kaksi kappaleesta kolme. Tämä koskee tarkistuksia 6 ja 7 puolesta. Kiitoksia vastaan. Kaksi vastaan. Tyhjää. Ei tyhjiä ääniä. Tämä kompromissitarkistus kolme perustuu tarkistuksiin 890 puolesta. Kiitoksia. Vastaan. Kuvan äänestä vastaan puole- tyhjää. Kaksi tyhjää. Seuraavaksi siirrymme kappaleeseen 5. Tarkistus 11. Esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Kiitoksia tyhjää. Neljä tyhjää, viisi tyhjää. Hylätty. Tarkistus 12. Esittelijä vastustaa puolesta. Kiitoksia. Vastaan. Kiitoksia. Tyhjää. Ei tyhjiä, hylätty. Kompromissi, tarkistus 4 perustuu tarkistuksen 13, 14 ja 15 puolesta. Kiitoksia. Vastaan. Kolme vastaan. Tyhjää. Kukaan ei tyhjää. Hyväksytty. Kappale 7, tarkistus 16. Esittelijä vastustaa puolesta. Kiitoksia. Vastaan. Kiitoksia. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 17. Esittelijä tukee puolesta. Kiitoksia. Vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Koneellinen äänestys alkaa. Le vote est clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty 16 puolesta 13 vastaan. Anteeksi. Ei mikrofonia. Vous voulez qu'on recommence le vote Haluatteko, että äänestämme uudelleen? Alors nous recommençons. Äänestämme uudelleen. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. C'est bon. <laughs> Très bien. Le scrutin est... clos. Äänestys päättyy. 17 puolesta 14 vastaan, kolme tyhjää hyväksytty. Siirryn nyt kappaleeseen kahdeksan, tarkistus 19, esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan Kiitoksia tyhjää. Hylätty. 20. Esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Kiitoksia tyhjää. Hylätty. Tarkistus 21. Esittelijä puolustaa puolesta. Kiitoksia vastaan. Ei tyhjiä ääniä. Hyväksytty. Kappale 9, tarkistus 23. Esittelijä vastustaa puolesta. Kiitoksia. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kappale 10. Tarkistus 25. Esittelijä pu- kannattaa puolesta. Kiitoksia. Vastaan. Tyhjää. Tämä ei ollut aivan selvää, joten tarkistamme koneellisesti. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tarkistus on hyväksytty 18 puolesta 15 vastaan kolme tyhjää. Kappale 10a. Tämä on uusi kappale. Tarkistus 26, jota, tarkist- jota esittelijä tukee puolesta. Kiitoksia vastaan. Tämä taitaa olla hylätty. Tarkistus 27 kappaleesta 11. Esittelijä vastustaa puolesta. Kiitoksia. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 28. Esittelijä vastustaa puolesta. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus on hylätty 19 vastaan 14 puolesta kolme tyhjää. Nyt pääsimme päätökseen. Äänestämme tekstistä näin muutettuna. Äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Teksti on näin muutettuna hyväksytty 28 puolesta 3 vastaan 4 tyhjää. Nous allons maintenant procéder. Siirrymme nyt äh, näihin noin 1500 tarkistuksiin, joista pitäisi äänestää. Nämä ovat poliittiset ryhmät äh, esitelleet valiokunnassa ja kollegamme. Nämä liittyvät neuvoston kantaan, joka koskee vuoden 2015 talousarviota. Te huomaatte, että äänestämme myöskin ensi viikolla 7. lokakuuta päätöslauselmasta, joka liitetään tarkistuksiin täysistunnossa. Täysistunnossa tätä käsitellään siis 28. lokakuuta suunnitelman mukaan. Olemme sopineet, että äänestämme seuraavassa järjestyksessä. Ensin tarkastelemme tarkistuksia, jotka liittyvät virastoille suunnattuihin maksuihin ja tämän jälkeen hallintoon ja otsakkeeseen 5. Tämän jälkeen siirrymme otsakkeeseen 1b, tämän jälkeen otsakkeeseen 2, sitten 3 ja mahdollisesti puoli seitsemän tänä iltana päätämme tähän ja aloitamme huomenna aamulla otsakkeesta 1a ja 4 erityisvälineet ja ähm, rahoitus, joka liittyy pilottihankkeisiin. Ja tämän jälkeen käsittelemme maksut. Kaikki äänestykset kulkevat sarvalaisessa järjestyksessä. Esittelijän kompromissi. Tarkistukset kestellään ensin, niistä äänestetään ensin ja niistä äänestetään ryhmänä, blokkina. Ja jos ne eivät mene läpi, tarkistukset, joita kompromissitarkistukset eivät kata, otetaan ensin, ja ne, joiden kohdalla ryhmä on pyytänyt kohtakohdalta tai erillisäänestystä, jos erillisäänestys menee läpi. Tämä kattaa kompromissin. Tämän jälkeen me siirrymme huomautuksiin ja varaumiin. valiokunnan jäseniä pyytetään viittaamaan sovittuun äänestyslistaan jokaisessa kohdassa ja liitteisiin, jossa kompromissi tarkistukset ovat mukana, ja dokumentti numero neljä, jossa äh, esitetyt tarkistukset ovat kokonaisuudessaan. Kiitän esittelijöitä, yleisesittelijää ja eri otsakkeiden esittelijöitä, jotka ovat tämän keskustelun valmistelleet ja jotka ehkäpä meitä auttavat tässä voittamaan aikaa. He voivat valoittaa näiden asioiden tarkastelua ja äänestyksiä. Ennen kuin annan esittelijöille ja erityisesti yleisesittelijöille puheenvuoron, Ruokalinjo komission budjetti pääosastosta ehkäpä haluaa meille osoittaa sanasen ja valmistella näiden tarkistusten käsittely. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Opportunity. Kiitos tästä mahdollisuudesta puhua teille ennen tätä hyvin tärkeää äänestystä, johon olette ryhtymässä 2015 budjetista. Viime aiemmissa kokouksissa ja trilogeissa komissiolla on jo ollut mahdollisuus esitellä budjettiesityksestä vuodelle 2015 ja sitten selostaa kantaansa neuvoston kantaan. Joten tänään voin vain tyytyväisyydellä panna merkille, että nämä useat parlamentin esittämät tarkistukset, joita on tullut poliittisista ryhmistä ja aihevaliokunnista, menevät siihen suuntaan, että suuressa määrin palautetaan maksuja ja maksusitoumusten määrät, joita komissio oli ehdottanut talousarvioesityksessään. esityksessään maksusitoumuksessa pidämme erityisen hyvänä otsakkeita 1a ja 4, joissa palautetaan määrät, jos pyritään tukemaan kasvua ja työpaikkoja ja toimintaa kansainvälisellä näyttämällä EUn budjetti. Sitä ei varmaan tarvitse teitä muistuttaa. Siinä on kyse investoinneista, joten mielestämme ei ole kovin paljon järkeä puhua työpaikoista ja kasvusta ja samaan aikaan leikata kuluja juuri niissä otsakkeissa, jotka eniten vaikuttavat työpaikkojen ja kasvun luomiseen. Investoinnit kantavat hedelmää ja ovat kestäviä, jos niihin liittyvät asianmukaiset maksutasot 2015 ja seuraavan muutaman vuoden aikana. Joten mielelläni näen, että useissa tarkistuksissa ehdotetaan, että palautetaan maksutasot näille uusille ohjelmille samaan, mitä komissio ehdotti. Ja tässä suuressa määrin korjataan kahden miljardin äh, leikkaus, jota neuvosto ehdotti. Komissio panee merkille, että useissa ehdotetuissa tarkistuksissa, joissa ehdotetaan maksuja nostettavan enemmän kuin komissio ehdotti, mennään erityisesti eh, monivuotisten rajoituskehysten enimmäismäärien yli. Ja ymmärrän, että lopullinen tavoite on todennäköisesti varmistaa, yrittää varmistaa, että tämä maksujen maksamattomat maksut eivät kasvaisi, vaan että 2015 tähän ongelmaan tarvittaisiin päättäväisesti. Tässä vaiheessa kuitenkin komissio on vakuuttunut, että jos lisätalousarvio kolme 4,7 miljardia komission ehdottomassa muodossa hyväksytään. Ehdotus, jonka olemme tehneet maksusitoumuksista 12, maksusta 2015 budjettiin heijastaa realistista, mutta varovaista lähestymistapaa, jonka myötä voidaan saada budjettihallintaan jälleen ja menestykset jämäkästi saada käyntiin investointiohjelmat, jotka 2014-2020 kaudella on hyväksytty. Monivuotiset rahoituskehykset halutaan toimeenpanna ja lisätalousarvio on realistinen tapa se toteuttaa. Toivon joka tapauksessa, että erilaiset keskustelut, joita meillä viime viikkoina on ollut, toimielinten välisessä kokouksessa ovat mahdollistaneet, että kaikilla olisi selkeämpi näkemys maksujen tilanteesta, kuten myös neuvostosta. Haluan kiittää parlamenttia edelleen siitä, että se teki aloitteen maksuja koskevasta kokouksesta ja oli siellä isäntänä. Muutama lyhyt huomio joistakin nimenomaisista osa-alueista budjetissa. Haluaisin kiittää erityisesti yleisesittelijä Rubiolia siitä, että hän ehdotti määrärahojen tason palauttamisen hallinnon ja hallinnollisen tuen osalta, joita tarvitaan, jotta ohjelmat voidaan tehokkaasti toimeenpanna. Ei tarvitse varmaan toistaa tätä itserajoitusta, itsesensuuria, sinne jotkut kollegat sen näkevät, joita komissio on osoittanut siinä, kun budjettia on hyväksytty erityisesti, kun puhutaan komission kuluista. Nämä yhteiset tavoitteet tehokkaammasta hallinnosta on muutettu tavoitteeksi toimielinten välisessä sopimuksessa, jossa henkilöstön tasoa vähennetään 5 prosentilla kaikissa elimissä ja toimielimissä viiden vuoden aikana. Tätä yritämme toteuttaa ehdotuksellamme yleinen vähennys prosentilla äh, henkilöstökaavioihin kaikissa äh, toimielimissä ja erityisesti hajautetuissa virastoissa. Otetaan erityisesti huomioon uusien virastojen tarpeet. Lainsäätäjän päätöksen mukaan niin ne täytyy kuitenkin ottaa kontolleen uusia tehtäviä. Tässä mielessä panen merkille, että useat tarkistukset, joita valiokunnasta on lähetetty, ehdottavat, että jossakin virastossa lisätään toimia niin, että 225 tulisi lisää komission ehdotukseen verrattuna. Tämä olisi 2,5 prosentin kasvu verrattuna 2014 budjettiin. Eikä varmaan tarvitse sanoa, että tämä poikkeaisi 5 prosentin vähennystavoitteesta viiden vuoden aikana. Toinen huomio jonka haluaisin esittää, liittyy esittelijöiden ehdotukseen, Rova Rubiolin ja Rova Holmeerin ehdotukseen, siirtää kuluja EUn erityisedustajilta komission osastosta ISS-osastoon ja otsakkeesta 4 otsakkeeseen tällainen siirto voi todellakin johtaa rationalisointiin ja yksinkertaistamiseen. On toinen tarkistus esittelijältä Rova Hurmeerilta toisen toimielimen osalta, jossa määrärahoja ehdotetaan siirrettäväksi tietyistä hallinnollisista määrärahoista, jotka liittyvät niin kutsutuihin yleisiin kustannuksiin komission edustustoista ISSn budjettiin. Ymmärrän syyt tällaiselle tarkistukselle ja yksinkertaistamistavoitteen budjettia taloushallinnossa on kuitenkin samaan aikaan pitää mielessä, että tämä ehdotettu siirto poistaisi yhteyden kustannusten siihen liittyvän ohjelman välillä, mutta siirron voimme yleisesti ottaen hyväksyä yksinkertaistamisen mielessä, jos ja edellyttäen, että, kaik, että se on budjettineutraali muutos. Sitten pilottihankkeesta ja valmistelevista toimista. Ne ovat tärkeä väline uusien politiikkaideoiden muotoilemiseen. Toivottavasti voimme auttaa teitä pääsemään johtopäätöksiin, kun puhutaan lopullisista johtopäätöksistä tässä mielessä. Sitten viimeksi useita tarkistuksia on ehdotettu, että osa määrärahoista menee varaukseen Haluaisin vedota, että valiokunta arvioi syvällisesti ehdotettujen varauksen purkuehtojen mielekkyyttä suoraa yhteyttä suuriin kustannuksiin ja ottaen huomioon toimielinten hallinnollinen autonomia. Erityisesti haluaisin ottaa esille tai viitata reserviin, joka liittyy asiantuntijaryhmien puolueettomuuteen. Emme voi hyväksyä arviota, jonka mielestä, jossa sanottaisiin, että asiantuntijaryhmät eivät olisi tasapainoisesti, tasapainoisia kokoonpanoltaan tässä on edistytty olennaisesti, kun on toimikunnan sääntöjä asiantuntijaryhmistä. Ja tämän prosessin aikana komissio on il- säännöllisesti kertonut parlamentille edistyksestä sekä kokoonpanossa ryhmissä, että niin, että rekisteri olisi käyttäjäystävällisempi. Tietysti tarkastelemme oikeusasiamiehen raportin ja teemme yhteistyötä asianmukaisesti sen kanssa, mutta emme ole samaa mieltä yrityksen kanssa, että olisi reservi, jonka purkaminen olisi ehdollinen edistyksen tällä alueella. Meillä mielestäni se ei ole paras väline varmistaa, että teemme yhteistyötä parempaa organisointia kohti asiantuntijaryhmissä. Useita tarkistuksia ovat sellaisia, joilla ehdotetaan joidenkin toimien ja ohjelmien tavoitteita muutettavaksi. Haluaisin ottaa esille, että komissio voi ottaa ne huomioon vain toimeenpanossa budjetin osalta, jos kunnioitetaan rahoitusasetuksen säännöksiä ja ohjelmien oikeusperustoja. Ja tästä varmaan olette samaa mieltä. Ja sitten jos ajatellaan tämän päivän äänestystä ja huomisen äänestystä ja tietysti jälkeenpäin, tarjoamme teille Letter of Executability reaktiona parlamentin äänestyksiin, että voimme tarkastella, että mitkä ehdotukset ovat sitten toimeenpantavissa ja miten ne parhaiten voitaisiin toimeenpanna. Ja toivon puheenjohtaja, että valiokunta pystyy ottamaan nämä huomioon nyt sitten tulevina tänään ja huomenna. Merci, madame, merci. Kiitoksia. Kiitoksia näistä huomioista ja puheenvuorostanne. Epäilyksettä pääsemme eteenpäin ennen kuin siirrymme nyt tarkastelemaan tarkastuksia. Ehkäpä yleisesittelijä haluaisi käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää komissiota kaikesta sen tekemästä työstä ja siitä tuesta, jonka se on meille tarjonnut työssämme täällä Euroopan parlamentissa. Haluaisin myös kiittää poliittisia ryhmiä, koordinaattoreita ja kaikkia muitakin kärsivällisyydestä. Kun näitä tarkistuksia on yli 1400, niin tehtävä ei koskaan ole helppo, kun pyritään pääsemään sopimukseen niin, että kaikkien eri kannat heijastuvat noissa sopimuksissa. Tämän huomisen päivän tavoitteena minulla on vastata niihin tehtäviin, joita me olemme meppeinä ottaneet kantaaksemme. Ja meidän täytyy käyttää voimassa olevia resursseja maksimaalisesti, jotta pääsemme niihin poliittisiin tavoitteisiin, joita meillä on. Tämä koskee maksuja ja ainoa ehdotus tästä parlamentista on se, että maksamme sen, mitä olemme velkaa. Ymmärrän täysin myös sen, että Euroopan komissio on esittänyt varovaisen ehdotuksen, mutta parlamentin jäseninä ja parlamenttina ja Euroopan unionin toisena budjettiviranomaisena meidän tehtävänämme on varmistautua siitä, että budjettiluonnos on sellainen, että meillä on riittävästi rahaa vuodelle 2015 niin, että rahaa myös jää yli, jotta voimme maksaa ne maksut, joita edellisenä vuosina ei ole maksettu. Tästä syystä on menty hieman pidemmälle kuin Euroopan komission kovin varovainen kanta. Vielä kerran kiitoksia kaikille, jotka osallistuivat siihen, että pyrittiin löytämään yhteinen kanta Euroopan parlamentille ja toivon, että äänestyksestä ei tule kovin monimutkaista. Yksi tekninen yksityiskohta vielä. Euroopan komissio mainitsi tämän, mutta keskustelin asiasta myös Kornmeierin kanssa. Tässä on kohta, joka koskee molempia budjetteja. Ulkosuhdehallintoa ja ilmeisesti on päästy ulkosuudenhallinnon ja komission välillä sopimukseen, jonka mukaisesti no meillä kaikkia yksityiskohtia vielä ei ole, eikä kaikkea taustatietoa. Mutta meidän täytyy varmistautua siitä, että emme äänestä sellaista, joka ei ole aivan selvää vielä. Haluaisimme lykätä tätä äänestystä ainakin huomiseen asti, jolle jopa täysistuntoon, niin että meillä on selkeä näkemys siitä, mistä sopimuksesta on kysymys ja mitkä sen kaikki yksityiskohdat ovat. Ehdottaisin tätä, jos kai sopii kaikille ryhmille. Meidän ei siis kannattaisi mielestäni äänestää tänään siitä, mikä ei ole täysin sovittu ulkosuudenhallinnon ja komission välillä. Kiitoksia, hyvä yleisesittelijä. Kiitokset tästä raskaasta taakasta, jonka te olette kantanut. Tämä teki mahdolliseksi käymään, käydä tämän päivän keskustelua joka on nyt hyvin valottu. Edustaja Holmeier, teitähän, teitähän myöskin koskettaa tämä ähm, äskeinen varauma ja mahdollinen sopimus, joka meillä saattaisi olla tulossa. Olkaa hyvä. Nythän tiedämme, mistä äänestämme. Äänestyslista on jokaisella edessä äänestysluettelossa. Ja se pelko komissiolta, että neuvosto voisi tarttua tilaisuuteen tässä viedäkseen leikkauksia läpi, ei tällaista ole neuvostosta kuullut, että se jotain sellaista suunnittelee, mutta me nyt sitten lyhyellä aikavälillä sen selvitämme ja aidan ehdotusta noudattaa sen, että huomenna äänestämme. Siemenessä meillä on neuvoston ilmaisu siitä, että budjetin voidaan toteuttaa neutraalisti. Kohdat ovat selkeät, kannat ovat selkeät, yhteisymmärrys on komission ulkoasianhallinnon välillä. Ja jos neuvosto nyt sitten signalisoi tämän hyväksyntä, että se hyväksyy budjettineutraalisuuden, niin huomisessa kaikessa voidaan äänestää. Niin siinä se olisi sitten selvitetty. Très bien, je vous remercie. Hienoa, kiitoksia. Tämä heijastelee talousarvion pääosaston johtajan sanoja liittyen tähän neuvotteluun 27. syyskuuta on ollut erittäin suuri päivä. Olimme hiukan pettyneitä äm, tuohon neuvoston edustajan ministerin ähm, puheenvuoroon. Hän, hän ei silloin kirjettä asettanut kyseenalaiseksi, mutta tämä, äh, voisin sanoa, että tämä voisi olla erittäin äh, suuri päivä tämä, jos meillä olisi selkeä suunnitelma siitä, kuinka Äh, velka saataisiin poistettua ja kuinka me saisimme äh, liittyvät varat käyttöön, että voisimme tasapainottaa edes nämä velat, emme edes niitä täysin purkaa. Nyt äh, voisimme uskoakseni aloittaa näiden tarkistusten tarkastelun ja aloittaa äänestyksen äänestykset käymme systemaattisesti koneäänestyksinä, joten pyydän, että otatte äänestyskorttinne esiin, mutta teillähän varmaankin ne on jo käsillä, sillä mehän äänestimme äskenkin. Ja me aloitamme nyt siis virastoista, eurooppalaisista virastoista. Nous avons un premier, un premier vote. Ensimmäinen äänestys käydään ryhmänä, eli maksut sellaisena kuin komissio niitä on ehdottanut puolesta, tämän ryhmän hyväksymisen puolesta, tämän blogin hyväksymisen puolesta. Äänestys alkaa. Pardon? Elektroniikkoja. Kyseessä on koneäänestys. Madame le rapporteur général. Yleisesittely, joka hyvä. Je suggère qu'on va... Hyvä puheenjohtaja. Ehdotan, että äänestetään ihan tavallisesti vain ilman konetta ja sitten vain muutamassa äänestyksessä käyttäisiin konetta. Sur, euh, Ellei mitään epäilystä koidu siitä, mikä enemmistö oli, toimimme näin, että etelisimme nopeammin. Eli tämän mak- maksujen tason säilyttämisen puolesta vastaan. Viisi ääntä vastaan. Tämä tarkistus on siis hyväksytty. Un deuxième bloc. Seuraava ryhmä, seuraava blokki. Tässä meillä on kyseessä suurempi maksujen taso kuin se, jota komissio on ehdottanut puolesta vastaan. Meillä on viisi ääntä vastaan. Tämä tarkistus on siis hyväksytty. Nyt henkilöstötaulukko ja virkojen luominen. Äänestämme blokkina tästä eli 184 viran luomisesta puolesta. Kiitoksia vastaan. Viisi ääntä vastaan. Kuka ei äänestä tyhjää? Tämä on siis hyväksytty ja seuraavana siirrymme täsmennyksiin. kohta 060302. Esittelijä tukee. Kukan puolesta? Kiitoksia vastaan. Kolme ääntä vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavana tarkistus 837276 esittelijä vastustaa puolesta. Kiitoksia. Laskekaa kädet vastaan. Tyhjää. Tämä on hylätty. Linja. Rivi 120302 puolesta. Kiitoksia. Vastaan. Kaksi ääntä vastaan. Viisi ääntä vastaan. Tarkistus on hyväksytty. 12.03.02, 7.04 esittelee tukea puolesta. Vastaan. Neljä ääntä vastaan tyhjää. Yksi tyhjä. 12.03.04 esittelijä tukee puolesta. Kiitoksia vastaan. Viisi ääntä vastaan. Kukaan ei äänestä tyhjää. Sitten varaumat. 18.02.03 puolesta vastaan. Kolme ääntä, neljä ääntä vastaan. Kuka äänestää tyhjää? Tämä on hyväksytty. Äh, sitten 75. Äh, Tämäkin käsitelty. Seuraava tarkistusesittelijä vastustaa puolesta. Kiitoksia vastaan. Kiitoksia tyhjää. Kaksi tyhjää. Tämä on hylätty hylätty. Seuraava tarkistus on identtinen, eli 4201. Olemme siis päässeet uskoakseni virastojen osalta päätökseen. Nous passons au, à la section 3. Seuraavana otsake kolme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 Ensimmäinen tarkistus, otsake kolme. Kyseessä on se, että palotetaan maksut sille tasolle, jota komissio ehdotti. Puolesta. Kiitoksia vastaan. Kuusi ääntä vastaan. Hyväksytty. Otsake kolme, kappale viisi, maksujen palauttaminen komission tasolle. Äänestämme blogia on luonnollisesti esittelijä kannattaa puolesta. Nostakaa kädet selkeästi. Kiitoksia vastaan. Kuusi ääntä vastaan, kukaan ei äänestä tyhjää. Tämä on hyväksytty. Sitten siirrot. Tämä onkin poistettu, sillä yleisesittelijä haluaa, että äänestämme tästä myöhemmin. Alors, nous avons maintenant des votes euh, sur la ligne 04. riiviin 0401040. Tarkistus 14 esittelijä vastustaa puolesta. Kiitoksia vastaan. Tyhjää. Kukaan ei äänestä tyhjää. Tämä on siis hylätty. Seuraavana yhä rivi 07010401 puolesta. Yksi ääni puolesta vastaan. Kiitoksia. Kukaan ei tyhjää. Hylätty. Yhä sama riivi. Yhde, 79 tarkistus. Yleisesittelijä vastustaa. Kiitoksia. Vastaan. Kiitoksia. Tyhjää. Kukaan ei tyhjää. Tämä on hylätty. je pense que nous pourrions faire un vote euh, unique sur les amendements Voimme äänestää näistä 84 alkavista tarkistuksista, joita kaikki, kaikkia esitteli vastusta. Voimme äänestää niistä blokkina puolesta. Kukaan ei kannata. Anteeksi, pardonnez-moi. Les, les amendements 84, 84, 82, 85, esittelijä vastusti näitä, 84, 83, esittelijä vastustaa. Näistä voisimme uskoakseni äänestää yhtenä ryhmänä. Olemmeko samaa mieltä? Koska tässä halutaan erikseen äänestää Ketkä siis vastustavat näiden neljän hyväksymistä? Ei kukaan. Neljä oli puolesta. Eli vastaan. Kiitoksia. Kukaan ei äänestä vastaan. Nämä neljä ovat siis hylätty. Sitten seuraava rivi 0301011 puolesta. Kiitoksia vastaan. Tämä oli hylätty. Tarkistus 41, 78 puolesta. Kiitoksia vastaan. Tyhjää. Tämä on hylätty. Seuraava 41, 79 puolesta. Kiitoksia vastaan. Hylätty. Kukaan ei äänestänyt tyhjää. Seuraavana 4180 puolesta. Kiitoksia vastaan. Tyhjää. Tarkistus on hylätty. 4, 3, 1, 4 puolesta. Kiitoksia vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 4315 puolesta. Kiitoksia. Vastaan. Kiitoksia. Tyhjää. Hylätty. 4292 puolesta. Kiitoksia. Vastaan. Kiitoksia. Tyhjää. Ei tyhjä ääniä hylätty. 4, 3, 1, 6 puolesta. Kiitoksia. Vastaan. Kiitoksia. Tämä on hylätty. 4, 1, 6, 7 puolesta. Kiitoksia. Vastaan. Kiitoksia. Tyhjää ei ole tyhjää, niin tämä on hylätty. Rivi 2501, kyseessä ovat nyt huomiot. 4, 5, 0, 1, 12. Tarkistus 42 puolesta. Kiitoksia vastaan. Kiitoksia. Tyhjää. Ei tyhjää ääniä. Tämä on hylätty. 4, 3, 7, 3. Yleisesittelijä vastustaa puolesta. Kiitoksia. Vastaan. Tyhjää. Äänestämme vielä koneellisesti. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Le scrutin est clos. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty 19 puolesta 18 vastaan. À la ligne 3101. Riivi 3101071, tarkistus 92 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Seuraavana meillä ovat varaumat, riivi, äm, 240107 tarkistus 4342 puolesta. Kiitoksia. Vastaan. Tämä ei ollut aivan selvä. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus on hylätty. 16 puolesta 19 vastaan kaksi tyhjää. Tarkistus 4, 3, 7, 8 puolesta. Kiitoksia. Ty- vastaan Kolme vastaan, kukaan ei äänestä tyhjää, tarkistus on hyväksytty. Sitten tämä äm, 89, 6, 9 oli jo käsitelty, eli emme päässeet nyt hallintokulujen loppuun otsakkeesta kolme. Nous passons maintenant à la rubrique 1B. Nyt otsake 1B. Otsake 1B. Täällä meillä on erillisäänestyksiä. Esittelijä ehdottaa riville 040601. Tarkistus 6548. Mm, Kyseessä on suurempien maksutasojen hyväksyminen verrattuna talousarvion luonnokseen puolesta. Kiitoksia. Vastaan. Kiitoksia. Tyhjää. Kaksi tyhjää, kolme tyhjää. Tämä on hyväksytty. Seuraavana meillä on seuraava tarkistus. Seuraava tarkistus raukeaa. Seuraavana rivi 0401. Tämä onkin identtinen tarkistus edellisen kanssa.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 juuri mainitsemani neljä kohtaa. Ne, jotka hyväksyvät tämän ihmisryhmästä äänestämisen, voivat nostaa käden. Kuka vastaan? Tyhjää. Nämä neljä tarkistusta on ylätty. Sitten varaumista. 13, 4, 60, 4, 60, puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ja sen jälkeen sitten kommenteista äänestetään yhdessä ryhmässä. 80, 71, 80, 70, 73, 72, 67, 74 ja 68, kuten 75kin. Eli esitteli vastustaa äänestämään näistä yhtenä ryhmänä. Ketkä ovat näiden äänestysten puolesta? Eipä näytä kukaan nostamaan kättään vastaan. Nämä tarkistukset on siis hylätty. Ja sitten kommenteista. 040264 6553 esittelee puoltaa puolesta vastaan tyhjää ei tyhjään ja hyväksytty. 8341 on samankaltainen, joten sitä ei tarvitse erikseen äänestää. 7931 esittelee puolta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Taitaa olla hylätty. 42. 40 äh, anteeksi. Il doute, alors vote électronique sur le 60. 79.31. Ah. Äänestän siitä vielä sähköisesti. Scrutin clos. L'amendement est repoussé par 10. Hylätty. 19 vastaan ääntä, 14 puolta ääntä. 40-72 esittelee puoltaan. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 6254 kohdassa 040601 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 7936 esittelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42, 20, siitä ei tarvitse äänestää. 43, 41. Esittelee puolta, puolesta vastaan. Kolme vastaääntä. Kolme tyhjää. Hyväksytty.

vastaan. Tyhjää. Ei tyhjää. Ja niin hylätty. Ja näin. Näin on osa 1b käsitelty. 2. Siirtää osakkeeseen kaksi. nyt annan puheenvuoron yleisesittelijälle äänestyksestä. Saka sen kaksi. Olkaa hyvä. Sí, muchas gracias, presidente. Es solo para informar de que hay un pequeño cambio en la... Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin kertoa jäsenille, että äänestyslistaan on tehty muutos. Tämä on tapahtunut koordinaattorien kokouksen jälkeen, sillä siellä pääsimme sopuun. Ja kyseessä on se, että 5 miljoonaa euroa lisätään riviin 1106 Tarkoitus on tukea kalastajia, jotka kärsivät mahdollisesti Venäjän elintarviketuotteiden vientikiellosta. Meillä on nyt 13 miljoonaa euroa, josta on sopimus ja näihin lisätään nyt kalastusalaa koskien 5 miljoonaa euroa. Tämä liittyy toiseen ala blokkiin. Siitä ei ole pakko äänestää erikseen. Kun äänestämme näistä blokeista, tämä kohta on otettu mukaan blokkeihin, eli siitä ei ole pakko äänestää erikseen. Viisi miljoonaa kalastajille, jotka kärsivät venäläisistä sanktioista. Ja näin. Budjettivaliokuntahan aina järjestelmällisesti etsiikin säästökohteita. Näin palataan tähän ensimmäiseen alaosioon, jossa tarkoitus on säilyttää ne maksut, jotka siihen kuuluvat liitteen kolmas taulukko puolesta vastaan tarkistus hyväksytty. Ja toinen alaosio Eli mennään komission varmalinen alta puolesta. Vastaan. Näin tarkastus on hyväksytty. Ja sitten ne kohdat, jotka eivät kuulu kompromissien piiriin 050203 621 on tarkistuksen numero ja 872. Yleisesittelijä vastustaa puolesta. Kaksi kättä nousi. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 05021001. Esittelen suullinen tarkistus. Kolmesta kymmenestä miljoonasta vaaditaan erillisäänestystä. Kuka puoltaa? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 244. Niin, niin sehän raukesikin. 0501 1199. 41.55. Yleisestelijä vastustaa puolesta vastaan. Ei tyhjää enää hylätty. 0502 1301 622 ja, ja 623 ja 869 puolesta vastaan. Tyhjää, ei tyhjää ja hylätty. 050215, 05623 ja 869. Esittelijä vastustaa puolesta vastaan tyhjä hylätty. 0503010627. Esitteli vastustaa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 05 03 01 02 yleensä sitten vastustaa puolesta vastaan. Hylätty. Ja sitten siirrytään näihin kommentteihin. 0502-0599. Yleisesittelijä vastustaa puolesta. neljäkymmentä viisi, siis on tarkistuksen numero. Edellinen kuului kompromissin piiriin, eli siitä ei tarvitse nyt äänestää. 53.45 puolesta yleisesittelijä puoltaan. Vastaan. Tyhjää. Hylätty puolesta. Sähköinen äänestys. Äänestys on alkanut. Scrutin est clos. L'amendement est approuvé par 20 Hyväksytty 26,5 puolta ääntä 7 vasta ääntä. Neljäkymmentäkaksi, viisikymmentä, seitsemänkymmentäyhdeksän, seitsemänkymmentäviisi, viisikymmentäkolme, kuusikymmentäseitsemän. Esittelee puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 0503016334 puolesta vastaan tyhjä hylätty 0503026 4053 esittelijä vastustaa puolesta vastaan. Äänestetään sähköisesti. Äänestys on alkanut. Scrutin est clos. L'amendement est repoussé par 19 voix contre 12 et 4. Hylätty 19 vastaan 12 puolta. 05030244 8050. Esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Sähkön äänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 23 vastaanta, 12 puoltoanta. 0503 02 52 40 38. vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 0503 tarkistus 63 33. Esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 0504 0501 8333 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 05046016332 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11.06.60, 68.90 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 42-22. Ei vaan, sehän onkin rauennut. Koska 68-90 oli hyväksytty. Ja näin on pietty tämä osio loppuun. Otsake 2. nous en venons à la rubrique 3 et nous avons ja näin siirrytään otsakkeeseen kolme. Ja siinä ensimmäinen aliosio, jossa tavoitteena on säilyttää komission ehdotus. Yksityiskohdat näette tuolta taulukosta 5 liitteestä puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Ja toinen aliosio. Joka tavoitteena on lisätä näitä maksumarahoja. Yksityiskohdat löydätte taulukosta 6 puolesta vastaan. Hyväksytty. Ja sitten kohtakohdat äänestykset 16.02.04, tarkistus 2. Esittelijä vastustaa puolesta vastaan. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys on alkanut. Scrutin est clos. Äänestys on päättynyt. 20 puolesta 16 vastaan. 16.33.0205. Tarkistus 546. Esittelijä vastustaa puolesta. vastaan. Tyhjää. Hylätty. 16.03.04 1020 esittelijä vastustaa puolesta vastaan tyhjää yksi tyhjää niin hylätty 17.01.1995 995. vastustaa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ja sama kohta, tarkistus 216, esittelee puolta puolesta vastaan Hyväksytty. 17.03.52. 41.30 on tarkistuksen numero puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ei ole tyhjään niin ja ja sitten 17.00 ja 789 puolesta vastaan. Tyhjää. Ei tyhjää, niin pelätty. Kohta 18.02.01.01.42.32. Esittelin vastustaa puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Sama kohta 740 Esittelee vastustaa puolesta. Ja sitten vastaan. Tyhjä. Hylätty. 18.02.01.02. Tarkistus 741. Esittelee vastustaa puolesta. vastaan tyhjää hylätty. 998 esittelijä vastustaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sama kohta, 18.02.01.02, 41.64 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 18.02.01.03.742 Esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. tyhjää, hylätty. 18.03.01.01.996 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 411 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 739 puolesta. Niin, siis nämä raukeavatkin 41.62 myös. But, comme le, comme le 987 n'a pas été adopté, mutta koska 996 ei olekaan hyväksytty, niin sitten meidän täytyykin jatkaa äänestämistä. Oui, oui, oui, nous poursuivons le vote. Donc sur le 739. Eli uudestaan 739. Vérification des votes sur le 411 vielä sähköinen tarkistus. Äänestys on alkanut. Vous avez voté? Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 411. Hyväksytty. Kolmekymmentä puolta anta kuusi vastaan. No hyvä. Jos 411 on hyväksytty. Ja näin 739 ja 4162 molemmat raukeavat. No tässä voitettiin suorastaan aikaa. 18.03.01.02.997 esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tarkistan sähköisesti. Sur le 997. 997.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 Edut? Onko tässä epäily? Tarkist... Okay. Alors, on passe à Siirrymme nyt äh, tarkistukseen 412, 412. Yleisesittelijä vastustaa puolesta. Tämä ei tarvitse olla aivan selvää, joten tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Tarkistuksesta 412. Äänestys päättyy. Tämä tarkistus on hyväksytty 19 puolesta 17 vastaan ja yksi tyhjää. Riivi 180303, tarkistus 776. Yleisesittelijä vastustaa puolesta. Kiitoksia. Vastaan. Kiitoksia. Tyhjää. Ei ole tyhjää ääniä. Hylätty. Tarkistus 1001. Yleisesittelijä vastustaa. Kyseessä on rivi 230310101 puolesta. Vastaan. Kiitoksia tyhjää. Hylätty. Tarkistus 4035. Yleisesittelijä puolustaa puolesta. Kiitoksia vastaan. Kolme ääntä vastaan, ei tyhjiä ääniä. Tarkistus on hyväksytty. Seuraavana tarkistus. Hetkinen, hetkinen. tämä 4035 hyväksyttiin, joten tarkistus 4049 rivillä 23030201 puolesta vastaan tyhjää, kaksi tyhjää, hylätty. Rivi 330201, tarkistus 999, yleisesittelijä vastustaa puolesta. Kiitoksia vastaan. Tyhjää, hylätty. Tarkistus 752. Yleisesittelijä vastustaa puolesta. Kiitoksia. Vastaan. Kiitoksia tyhjää. Hylätty. Tarkistus 381. Yleisesittelijä kannattaa puolesta. Kiitoksia vastaan. Kolme ääntä vastaan, tyhjää, kaksi tyhjää. Tarkistus on hyväksytty. Seuraavana rivi 330202, tarkistus 732, yleisesittelijä vastustaa puolesta. Kiitoksia. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus tuhat. Yleisesittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Kiitoksia. Tyhjää. Ei tyhjää ääniä hylätty. Tarkistus 738, joka on identtinen tarkistuksen 4195 kanssa. Yleisesittelijä vastustaa puolesta vastaan. Kiitoksia. Tyhjää. Kukaan ei äänestä tyhjää. Hylätty. Tarkistus 4165. Yleisesittelijä vastustaa. Puolesta. Kiitoksia. Vastaan. Kiitoksia. Tyhjää. Ei tyhjiä ääniä hylätty. Tarkistus 406. Yleisesittelijä kannattaa puolesta. Kiitoksia. Vastaan. Neljä ääntä vastaan. Tämä on hyväksytty. Seuraavana siirrymme tarkistuksiin ovat huomioita. Riivi 160201, tarkistus 6905, yleisesittelijä puo- kannattaa puolesta. Kiitoksia vastaan. Kolme ääntä vastaan, tyhjää, kukaan ei tyhjää. Tarkistus on hyväksytty. Seuraavana tarkistus 4009. Esittelijä kannattaa puolesta. Kiitoksia vastaan. Kiitoksia tyhjää. Ei tyhjiä ääniä. Hyväksytty. Rivi 1603 0101. Tarkistus 5723 puolesta. Kiitoksia vastaan. Kiitoksia. Tyhjää kukaan tyhjää. Tarkistus on hyväksytty. Rivi Ja Tarkistus 8060 puolesta vastaan. Kiitoksia. Tyhjää. Kolme tyhjää. Tarkistus on hylätty rivi 170401, tarkistus 4136, esittelijä vastustaa puolesta. Kiitoksia. Vastaan. Kiitoksia. Tyhjää. Kolme tyhjää. Tarkistus on hylätty. palaamme riville 170402. Meillä on erillis... Anteeksi, kohta kohdalta äänestys Factors Threatening Agriculture puolesta. Kiitoksia vastaan. Kiitoksia tyhjää. Viisi tyhjää. Tämä on hylätty tältä osalta, johon viittasin, ja seuraava tuki viljelijöille. Yleisesittelijä tukee puolesta. Kiitoksia vastaan. Kiitoksia tyhjää. Kolme tyhjää. Hylätty. Tarkistus 79-71. Yleisesittelijä vastustaa puolesta. Kiitoksia. Kolme ääntä vastaan. Kiitoksia. Tyhjää. Kolme tyhjää. Hylätty. Rivillä 180201101 Tarkistus 6255. Meillä on kolme erillisäänestystä. Ensin laiton maahanmuutto. Yleisesittelijä puolustaa puolesta. Kiitoksia vastaan. Äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus on hylätty, sillä meillä on yhtä monta ääntä vastaan ja puolesta. Toinen osa, Gender Perspective, yleisesittelijä kannattaa. Äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä osa tarkistuksesta on hyväksytty 19 puolesta 14 vastaan kaksi tyhjää. Kolmas osa Gender Sensitive Approach ja kannattaa. Äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 30 puolesta 4 vastaan 3 tyhjää. Siirrymme tarkistukseen 8343. Sitähän ei äänestetäkään. Eli siirrymme riville 1802010 tarkistus 6216 ja yleisesittelijä pu- kannattaa puolesta. Kiitoksia vastaan. Nyt täytyy äänestää koneellisesti, pahoittelen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Rivi 1803-0101, tarkistus 6218, yleisestelijä kannattaa puolesta. Äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 29 puolesta 3 vastaan 3 tyhjää. Rivi 18.03.01.02. Meillä on kaksi kohtakohdalta äänestystä tässä. Ensin laiton maahanmuutto. Yleisesittelijä tukee puolesta. Äänestämme ehkä koneellisesti. Äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä osa tarkistuksesta on hyväksytty 19.17 vastaan. Gender aspect. Äänestys alkaa. Äänestys päättää, päättyy. Tämä osa tarkistuksesta on hyväksytty 19 puolesta 16 vastaan kaksi tyhjää ja kolmas osa tarkistuksesta laiton maahanmuutto mukaan lukien mm, ihmissalakuljetus yleisesittelijä tukee. Äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä osa hyväksyttiin 30 puolesta 3 vastaan 3 tyhjää. L'ensemble de l'amendement est approuvé. Tarkistus kokonaisuudessaan hyväksytty rivi 330201. Meillä on tarkistus, joka on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäinen osa koskee Daphnea. Yleisesittelijä tukee puolesta vastaan tyhjää. Tämä on hyväksytty. Toinen osa sukupuolen mukaan jaotellut tilastot. Yleisesittelijä tukee puolesta. Kiitoksia. Tyhjää. Tyhjää. Tämä on hyväksytty. Kiitoksia. Kolmas osa. Gender sensitive perspective. Esittelijä tukee puolesta. Kiitoksia vastaan. Tämä ei ollut selkeää. Äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 puolesta, 14 vastaan, kolme tyhjää hyväksyt hyväksytty. Rivi 330202, tarkistus 6256, kahdessa osassa. Ensimmäinen osa, sukupuolen mukaan jaotut tilastot, yleisestelijä tukee. Äänestämme koneellisesti, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämähän ei olekaan pakollista näistä koneellisesti 31 puolesta 3 vastaan 3 tyhjää. Toinen osa tarkistuksessa gender budgeting. Esittelijä tukee puolesta. Äänestämme koneellisesti siis. Äänestys alkaa. Scrutin clos. La, cette deuxième section est... Toinen osa hyväksyttiin 17 puolesta 14 vastaan, kolme tyhjää. Ähm, ta, 8342 emme käy, koska tämä meni läpi seuraavana. Tarkistus 6167 yleisesti tukee puolesta vastaan. Tämä ei ole selvää, joten äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21 puolesta 15 vastaan yksi tyhjä. Olemme päässeet äh, nyt äh, tämän otsakkeen kolme päätökseen. pourrions nous arrêter là. Me voisimme päättää nyt tähän. Mutta koska nyt yleisesittelijän loistavan työn ja valmistelun ansiosta olemme päässeet näin melkoisen reippaasti eteenpäin, voisimme ehkä lisätä, jos olette samaa mieltä, nämä erityisvälineet tämän päivän äänestyksiin. Olemmeko siis samaa mieltä, voimme jatkaa äänestystä? Acceptez-vous qu'on ajoute à la liste qu'on vient d'examiner? Hyväksyttekö te, että tähän jo käytyyn listaan lisäämme nyt um, yhden osian että huomisen ohjelmasta tulee kevyempi? Olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tämä äänestys, joka olisi, seuraava on 1AA. 1A siis. Jos muut ryhmät ovat valmiita, voimme jatkaa. Jos eivät, niin sitten kannattaa ehkä jatkaa huomenna. Demain, eh bien, vous êtes souverain. 1A, ça risque de nous mener assez loin. No tämä yksi a tässä on kyllä se riski, että menemme jo aika pitkälle. Herra Depré huomisen puolella. Fernandez pour demain. Fernandez on huomisen kannalla. Yleisesittelijä olisi valmis käymään kaiken läpi nyt. Well. Colwell, huomenna. Vaikuttaa siltä, että ihmiset tukisivat sitä, että tämän huomiselle. Eli Jätämmekin tämän tältä osaa tähän, mutta kiittäisin teitä, sillä pääsimme hienosti eteenpäin. Kokous päättyy, jatkamme huomenna kello yhdeksän, kello yhdeksän aamulla. Jatkamme siis kello yhdeksän huomenna aamulla, jatkamme, kiitoksia.